vaalien yhteydessä. Ja tästä syystä pyytäisin, että Ukraina unioni pyytäisi selvittämään näitä kahta asiaa. Kiitos. Kiitoksia kollega Segeri. Sitten kaksi minuuttia kollega Salevski. Tämä on hyvä viikko EUn ja Ukrainan väliselle suhteelle. Ensin